aktiivisesti, että EUn kansalaiset saadaan EUn ytimeen. Näin ne voivat osallistua maidemme demokraattiseen elämään ja saamme enemmän Eurooppaa aikaiseksi. Kiitos. Kiitos kollega Chanaku. Tämä hyvin jopa poikkeuksellisen antoisa keskustelu on näin ollen päättynyt ja tästä mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Seuraavana vuorossa on yhteiskeskustelu neljästä mietinnöstä kaiken kaikkiaan. Esittelijöinä ovat Macca Paula Santos, Ferreira, Grelier ja Fraga Esteves. Ja ensimmäisenä puheenvuorot saavat esittelijät ja heistä ensimmäisenä Paula Santos. Puhemies, hyvät kollegat. Yhteisen kalastuspolitiikan ulkopoliittinen ulottuvuus on erityisen tärkeä, kun ajatellaan kalastuksemme turvaa, turvaamista, kun omat resurssimme eivät riitä. 40 prosenttia per, pelkästään kalastuksesta me tapahtuu eurooppalaisilla tavo- al- vesillä. Kahdenväliset kalastussopimukset kolmansien maiden kanssa ovat erittäin tärkeitä sekä taloudellisesti että työpaikoissa mitattuna. Jos niitä ei olisi, esimerkiksi 40 000 ihmistä jäisi välittömästi työttömäksi. EU, toisin kuin monet kansainväliset kilpailijat, ei pelkästään keskity kalastukseen sopimuksissaan, vaan niissä otetaan huomioon myös erilaisia muita arvoja, kuten ihmisoikeudet ja kalavarojen kestävä hoito. Unioni pyrkii suojaamaan biologisia varoja, luonnonvaroja sekä omilla alueillaan että alueidensa ulkopuolella. Ja siksi tämän tyyppisten kalastussopimusten päätavoitteena onkin edistää kestävää ja vastuullista kalastusta EUn vesien ulkopuolella. Yhteisen kalastuspolitiikan tärkeänä tehtävänä on tietenkin taata myös se, että Euroopan kalastuslaivasto pystyy kalastamaan EU-ssa tarvittavan määrän kalaa, koska omilla vesillä kala ei riitä. Kyse on sopimuksista, joissa taataan pääsy komorien vesille, eurooppalaisille aluksille, taloudellista korvausta vastaan – ja korvauksen arvo on noin 315 000 euroa vuosittain. Ja sopimus on hyvin merkittävä myös Komorien kannalta, sillä se tarjoaa työtä noin 30 000 saarten 800 000 asukkaasta. Sopimusta voidaan myös tarkastaa jos sen ehtoja ei noudateta, esimerkiksi ihmisoikeusloukkauksia esiintyy tai kestävää kalastusta koskevia puutteita esiintyy. Sellaista, sellaisissa maissa, joiden kanssa EUlla on vastaavia sopimuksia, on nähty jo useita vallankaappauksia ja silloin sopimuksia on tarkastettu. Sopimuksen vaikuttavuuden arviointia on parannettava merkittävästi. Edustaja Grelierin mietinnössä sivutaan tärkeää asiaa, josta on tehty paljon tarkistuksia ja tässä on myös Portugalin intressit kyseessä, sillä kyse on erään kalalajin kalastamisesta tietyn, kokois, tietyn silmäkoon verkoilla ja sivusaaliina verkkoihin on päätynyt haita. Ja kuitenkaan mitään tieteellisiä tutkimuksia ei ole tehty tämän tilanteen, todellisen tilanteen tutkimiseksi. Portugali vaatikin, että tehdään asianmukaiset tieteelliset tutkimukset ennen kuin asiassa edetään eteenpäin ja tällä on myöskin talousasianvaliokunnan täysi tuki. Kiitoksia Capole Santos. Sitten Ferreira neljä minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen. Kyseinen asetus vuodelta 2007 määrää taloudellista toimista, jotka liittyvät kansainvälisen merioikeuden alaan ja kalastuspolitiikan täytäntöönpanoon. Yhdessä Euroopan kalastus, kalatalousrahaston kanssa se on keskeinen väline Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamiseksi. Viime vuosina on tapahtunut kehitystä, joka, etenkin teknistä kehitystä, joka edellyttää sitä, että asetusta tarkistetaan Komissio toisaalta myös on todennut, että joissakin tapauksissa on todettu, että asetusta on tarpeen mukauttaa, jotta se on tarkoituksenmukaisempi kuin nykyään. Alkuperäisen asetuksen pääasialliset tavoitteet ja rakenne on kuitenkin tarkoitus säilyttää. Kuitenkin tässä vaiheessa olisi hyvä tehdä joitakin lisätarkistuksia komission esittämien tarkistusten lisäksi, jotta tämä säädös toimisi paremmin ja palvelisi paremmin kalastusalaa ja täyttäisi tulevat tavoitteensa. Aikaisempi keskustelu, jota asiasta on käyty, on merkittävästi vaikuttanut nykyiseen esitykseen ja erityisesti haluan kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja muita, joiden kanssa olen saanut tehdä yhteistyötä tämän asian valmistelussa. Rannikkokalastusta koskevat säädöt, säännöt ovat hyvin tärkeitä. Jäsenvaltioiden on voitava ottaa huomioon erityyppinen tekninen varustus, erilaiset tietoverkot ja muut vastaavat, vastaavat joiden välityksellä on mahdollista kehittää esimerkiksi tietojen keruuta ja tietojen vaihtoa kalastuksesta. Vesiviljelyn alalla vastustan sitä mahdollisuutta, että ympäristöön liittyviä tietoja voitaisiin kaupallisesti hyödyntää muiden tietojen ohella. Vesiviljelyala on pystyttävä valvomaan nykyistä paremmin, jotta sekin olisi mahdollisimman kestävää. Olemme tehneet kolme lisätarkistusta tähän mietintöön. Kaikkien toimien on oltava tieteellisesti perusteltuja ja niitä on myöskin valvottava. Vain näin voidaan taata se, että toiminta on myös kestävää kaikella tavalla. Yhteisön yhteisrahoitusosuutta on tämän vuoksi lisättävä teknisen varustuksen suhteen ja ehdotammekin, että enimmäismäärä nostetaan 50-75 prosenttiin. Yhteinen yhteisön rahoitusosuus olisi siis enintään 75 prosenttia ja yhdessä jo no, olemassa olevien komission ehdotusten lisäksi tämä tarkoittaisi, että jäsenvaltiot voivat harjoittaa riittävää valvontaa ja niillä on myös riittävät välineet käytettävissä tämän toiminnan harjoittamiseen. Olemme pyrkineet hakemaan kompromissia eri ryhmien näkemysten välillä ja päätyneet sitä kautta tähän 75 prosenttiin. Meidän ryhmämme QENGL ja muut poliittisten ryhmien kollegat ovat korostaneet tämän seikan tärkeyttä ja jos näin toimitaan, niin uskon, että myöskin täysistunto voi antaa tukensa tälle mietinnölle. Kiitoksia kollega Ferreira. Sitten Grelier. Monsieur le Président, Madame le... Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ensinnäkin haluan kiittää kollegoita rakentavasta työstä kalatalousvaliokunnassa tämän mietinnön osalta, joka liittyy teknisiin siirtymätoimenpiteisiin. Kävimme vilkasta keskustelua. Tämä on tärkeä asia, koska tässä määritellään se, millä välineillä kalastajat voivat saalistaa. Tarkoitus on myöskin parantaa kalakantoja ja erityisesti nuoria kalakantoja. Tämän mietinnön aihe on hyvin arkaluontoinen. Se sen osoittavat muun muassa ne vaikeudet, joita komissiolla on ollut, että se pääsisi sopimuksiin neuvoston kanssa silloin, kun nämä kaksi toimielintä olivat ne ainoat, joita asia käsittelivät. Siirtymätoimenpiteitä on jatkuvasti pidennetty. Ensin kesä, kuuhun 2011 asti, koska ei ole onnistuttu saamaan yhteisymmärrystä komission 2008 vuonna esittämän, esittämästä ehdotuksesta. Pitäisi paremmin ottaa huomioon alueelliset seikat ja nyt tällä välin asiat ovat edistyneet. Esimerkiksi Lissabonin sopimuksen myötä kalastus kuuluu yhteispäätösmenettelyn alaisuuteen ja näin ollen Euroopan parlamentti on tasavertainen lainsäätäjä. Euroopan parlamentti haluaa erityisesti eh, tukea kalastajia. Itse edustan satamakaupunkia ja olen aina halunnut edistää kalastajien asiaa, jotka ovat, tuntevat itsensä eh, kaukaiseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta verrattuna vaikkapa maanviljelijöihin ja maatalouspolitiikkaan. On voitava eh, taata riittävä tulot kalastajille, mutta samalla on voitava myöskin uudistaa kalavaroja. Olemme uudistamassa yhteistä kalastuspolitiikkaa ja siinä on toimittava kunnianhimoisesti, on otettava mukaan kansalaiset, kuljettajat sekä kalastajat itse. On kiinnitettävä huomiota siihen, mihin kalastuskiintiöt asetetaan. Komission on saatava aikaiseksi kunnollinen ehdotus, joka sisältää teknisiä toimenpiteitä. On päästävä sopimukseen myös neuvoston kanssa. On voitava löytää sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka vastaavat alan todellisuutta. On otettava alan toimijat mukaan tähän ja tulevan yhteisen kalastuspolitiikan on huomioitava se, miten jäsenvaltioiden ja EUn toimivalta jaetaan. Tässä on monia haasteita, mutta ehdotan, että tätä toimenpidettä jatketaan tammikuuhun 2012 asti ilman, että tehdään muutoksia. Ainut muutos voisi koskea karjukalaa koskevaa silmäkokoa. Alan ammattilaiset ovat hyvin pettyneitä tämän alan nykytilanteeseen ja heillä onkin suuret odotukset meidän suhteemme on arvioitava tämänhetkisten teknisten toimenpiteiden vaikutus kaikkien sidosryhmien kanssa, erityisesti kalastajien kanssa, kun laadimme tulevaa säädöstä. Komission on annettava ehdotuksensa riittävän nopeasti jotta uusi yhteinen kalastuspolitiikka saadaan käyttöön tammikuussa 2013. Emme halua enää jatkaa teknisiä siirtymätoimenpiteitä. Nämä ovat todellakin vain väliaikaisia toimenpiteitä ja sellaisiksi niiden on myös jäätävä. Vielen Dank, Frau Kollegin. Kiitoksia, kollega. Tulkeilla oli tässä kyllä harvinaisen kova työ tiedoksi teille vaan. Ja sitten seuraavana Fraga, STVs neljä minuuttia. Kiitos, puhemies. Haluan jälleen kerran ilmaista valitteluni siitä, kuinka monimutkaiseksi tämä aluksi niin yksinkertainen asia on muotoutunut. Se johtuu siitä, että parlamentti, eh, komissio ja neuvosto eivät ole hyväksyneet meidän yhteispäätösmenettely toimivaltaamme. Tässä puhutaan nyt Grönlannista. Se on meren takainen alue ja sitä koskevat samat säännöt kuin muuta kolmansia maita. Ja kuitenkin sille sovelletaan erityissääntöjä ja erityisesti tämä hyödyttää se Grönlantia että Tanskaa. Grönlannin mukaanotto sisämarkkinoiden järjestelmään on hyvä terveydellisistä syistä. Kalastustuotteiden kauppa kuuluu yhteiseen markkinajärjestelyyn, mutta se, että käytetään nyt näitä terveysväitteitä tekosyinä, Artik- komissio käytti oikeusperustanaan tässä artiklaa 203 Euroopan eh, unionin sopimuksesta – kuulemismenettelyä sekä oikeudellinen yksikkö että kalatalousvaliokunta ottivat esiin tämän epäkohdan, mutta kuitenkaan ongelmia sisällöllisesti ei ollut ja tämä oli grönlainille hyvin tärkeä asia. Siksi sovimme, että käsittelemme tätä kuulemismenettelyssä ja kun äänestämme tästä tekstistä, niin odottamatta ja ilmoittamatta neuvosto äänesti useista muutoksista pyrkien yhdistämään tämän yhteiseen markkinajärjestelyyn, jotta voitaisiin välttää yhteispäätösmenettely. Euroopan parlamentti olisi voinut hyväksyä alusta alkuperäisen ehdotuksen yhteispäätösmenettelyssä mitään, äh, ilman mitään ongelmia, mutta nyt kun tässä on uusi teksti ja komission ja neuvoston tavoitteena oli viedä Euroopan parlamentilta valta, päätimmekin käyttää valtaamme täyteemme ja pyytää virallista äh, oikeusasioiden valiokunnan lausuntoa oikeusperustasta ja oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunto äh, toteaa, että tämän ehdotuksen tavoite on, että Grönlanti panee täytäntöön kalastusalan yhteisen markkinan järjestelyn sääntöjä, kuten artiklassa 3 sanotaan, ja varmistaa, että sovellussäännöt ovat yhdenmukaisia eläinlääkintä, elintarvikealan sekä yhteisen markkinajärjestelyn kalataloustuotteiden osalta – ja oikeusasioiden valiokunta yksimielisesti päätti, että artiklat 204 ja 43 kohta 2 unionisopimuksesta yhdessä Grönlantia koskevista erityisjärjestelyistä tehdyn pöytäkirjan numero 34 yhden artiklan 1 mukaan käsittelee tuotteita, jotka tulevat yhteisen markkinajärjestelyn piiriin Grönlannin osalta niiden pitäisi muodostaa oikeusperusta tälle esitykselle. Siksi esittelijänä laadin uuden mietinnön, jossa muutin oikeusperustaa ja tätä teille ehdotamme huomenna hyväksyttäväksi. Me pidämme tätä nyt ensimmäisenä käsittelynä parlamentissa ja siksi haluaisin pyytää komissiota ja neuvostoa, joka on poissa oleva että kerrot, heille kerrottaisiin tästä uudesta oikeusperustasta, että he pitäisivät tätä nyt asian ensimmäisenä käsittelynä. Ongelman oikeusperusta ei sisältö. Toivon, että ongelma ratkaistaan. Kiitos. Kiitoksia, kollega Fraga. Ja sitten puheenvuoro komission jäsenelle Damanakille. Kiitos puhemies. Haluan kiittää kaikkia esittelyitä heidän tekemästään työstä. Puhemies, käsittelen nyt jokaista mietintöä, niiden substanssia erikseen. Ensinnäkin sopimus EUn ja Komorian liiton välillä. Haluan kiittää Kapaula Santusia hänen tekemästään työstä esittelijänä. Olen mielissäni, että kala talousvaliokunta tukee hyvin voimakkaasti komission ehdotusta. Kuten tiedämme, EUn sitoumuksena on edistää kestävää kalastusta kumppaneidemme vesillä, mukaan lukien Intian valtameren alueella. On hyvin tärkeää pitää yllä kahdenvälisiä suhteita kyseisen alueen maihin ja tässä tapauksessa komoreihin – samalla kun EU osallistuu kansallisten, alueellisten kalastusjärjestöjen toimintaan, esimerkiksi Intian valtameren tonnikala komission toimintaan. Siksikin tämä sopimus on tärkeä. Tällä hetkellä EUlla on Intian valtamerellä neljä aktiivista kalastuskumppanuussopimusta, nimittäin Seychellien, Madagaskarin ja Mosambikin kanssa sekä Komorien liiton kanssa. Haluan korostaa sitä, että komission ja EUn kannalta on erittäin tärkeää päästä sopuun komorien kanssa tästä asiasta, sillä sopimuksella on suuri merkitys meidän laivastomme läsnäololle alueella. On tärkeää myös vahvistaa vuoropuhelua ja alakohtaista politiikkaa, jotta voitaisiin toteuttaa vastuullista kalastuspolitiikkaa alueella. Puhemies ja hyvät jäsenet, sanoisin muutaman sanan niistä seikoista, joita esittelijä päätelmissään tekee tässä mietinnössä. Komissio on halukas pitämään parlamentin ajan tasalla kaikissa neuvottelujen vaiheissa, kun on kyse kansainvälisten sopimusten tekemisestä. Tarkoitamme tätä todella ja haluamme tarjota kaiken tarvittavan tiedon teille. Mutta tietenkin meidän on toimittava myös niiden sitoumusten puitteissa, joita puitesopimuksessa on tehty. Käytännössä komissio on noudattanut tätä sopimusta jo yli vuoden ajan – Komissio toimittaa Euroopan parlamentille saman tiedon kuin neuvostollekin ja vieläpä samaan aikaan. Erityisesti olen sitoutunut siihen, että ex ante ja ex post arvioinnit sopimuksistamme saadaan teidänkin käyttöönne mahdollisimman nopeasti. Yhden esimerkin antaakseni, kun huomenna äänestätte päätöslauselmasta, joka koskee Mauritaniaa, niin komission, siinä tapauksessa komissio on toimittanut nämä kyseiset tiedot jo aiemmin kuin olisi ollut vaadittua, jotta parlamentti pystyy äänestämään mietinnöstä. Parlamentin osallistuminen tarkkailijoina kansainvälisiin kokouksiin on seikka, jonka suhteen haluan korostaa sitä, että puitesopimus koskee monenvälisiä kansainvälisiä konferensseja ja tapaamisia. Samalla pyrimme jatkossakin kehittämään kahdenvälisten neuvottelujen menestyksekkäitä toimintatapoja. Parlamentti edustajien osallistuminen kansainvälisiin missioihin on mahdollista tapauskohtaisesti, kun sitä erikseen sovitaan puite- sopimuksen perusteella. Tässä haluan korostaa sitäkin, että itse olen sitä mieltä ja virkamiehistöni on sitä mieltä, että teidän osallistumisenne on erittäin myönteinen asia ja pyrimme kaikin keinoin edistämään sitä. Sitten tähän toiseen mietintöön, joka koskee yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevia yhteisön rahoitustoimenpiteitä. Tässäkin haluan kiittää kalatalousvaliokuntaa ja esittelijä Ferreiraa mietinnön parissa tehdystä työstä. Teidän ponnistelujenne ansiosta meillä on nyt käsillä sellainen teksti, jonka neuvostokin voi hyväksyä. Olen iloinen, kun voin todeta, että komissiokin voi hyväksyä tekstin. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kolme toimielintä ovat tässä asiassa onnistuneet tekemään aivan erinomaista yhteistyötä. Toinen päivä maaliskuuta pidettiin epävirallinen kolmikantaneuvottelu ja siinä saatiin avoinna olleista kysymyksistä aikaan kompromissi. Komissio toivoo, että ensimmäisessä käsittelyssä saadaan aikaan päätös tästä asiasta ja toivon, että tämä todella onnistuu. Haluan muistuttaa, että kyseinen ehdotus rationalisoi asetuksen, joka koskee niin sanottua toista rahoitusvälinettä. Asetus koskee varoja esimerkiksi tietojen keräämisen ja tieteellisten lausuntojen suhteen. On tarkoitus varmistaa se, että asetus ja muut lainsäädäntöpuitteet ovat yhdenmukaisia ja sillä on tarkoitus selventää ja yksinkertaistaa ehtoja. Ja toivonkin, että parlamentti voi hyväksyä ehdotuksen. Sitten siirry kolmanteen mietintöön, joka koskee kalastuksen teknisiä siirtymätoimenpiteitä. Kiitän esittelijä Grelietä lämpimästi tästä mietinnöstä. Mietinnöllä on tarkoitus luoda siirtymäkauden toimet, jotka olisivat voimassa vuoden 2012 loppuun asti. Kaikki perustuu siihen olettamukseen, että yhteisen kalastuspolitiikan uudistunut muoto saadaan voimaan ensimmäinen tammikuuta seuraavana vuonna. Ehdotuksella halutaan estää se, että avataan uudestaan monimutkaiset tekniset keskustelut – jotka liittyvät kokonaisuudistukseen. Komissio tukee kalatalousvaliokunnan tarkistusta, joka koskee karjukalan pyynnin silmäkokoluokkaa. Tiedän, että tämä on joidenkin jäsenten ja jäsenvaltioiden huolenaiheena ja asiasta on tehty lisätarkistuksia. Niitä emme voi hyväksyä, sillä tie- tutkijat tai tiedemaailma ei vielä ole tutkinut asiaa tai he eivät vielä ole saaneet jäsenvaltioita riittäviä tietoja, jotta olisivat voineet arvioida asiaa. Ja lopuksi sanon sanasen mietinnöstä, joka koskee kalastustuotteiden tuontia Grönlannista. Haluan kiittää kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja Fragaa hänen tekemästään työstä. Korostan, että komission ehdottamat toimet ovat lähtöisin Grönlannin pitkäaikaisista toiveista ja ehdotuksella on tarkoitus uudistaa terveysarviointeihin ja muihin sekkoihin liittyviä proseduureja, jotta Grönlanti pääsisi osaksi yhteistä markkinajärjestelyä. Tämä on täysin vuoden 2006 sopimuksen mukaista sopimuksen, joka koskee Grönlannin yhteistyötä esimerkiksi elintarviketurvallisuusasiassa. Komissio on vakuuttunut siitä, että neuvosto ja komissio sekä Grönlanti ja kansalliset parlamentit ja Euroopan parlamentti ovat valmiita sitoutumaan ehdotettuun järjestelyyn ja kannattavat ehdotusta. Haluan selventää seikkaa, sillä meidän mielestämme me komission mielestä suhde Grönlantiin on erityisen tärkeä ja uskon, että kaikki ymmärtävät miksi. Kyseessä on poliittinen prioriteetti ja siksi toivon, että oikeusperustaa koskeva keskustelu, jota tästä ehdotuksesta käydään, ei vaaranna sen sisältämiä tärkeitä toimia. Ymmärrän oikein hyvin edustaja Fragan huolenaiheet, jotka liittyvät ehdotuksen oikeudelliseen perustaan ja parlamentin toimivaltaan asiassa. Komissio ei tule estämään käytännönläheisen ratkaisun löytymistä. Olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että ehdotuksemme oikeudellinen perusta on asianmukainen, mutta jos neuvosto kallistuu parlamentin kannalle, niin kyllä me voimme antaa siinä periksi. Se ei ole mikään ongelma. Neuvosto saa nyt punnita tätä asiaa ja sitä kautta se saadaan etenemään. Toivon, että se ratkeaa erity- erittäin pian, jotta se ei haittaa suhteitamme Grönlantiin. Se on meille kaikista tärkeintä tässä asiassa. Haluan helpottaa edustaja Fragan asemaa, kun hän etsii ratkaisua ongelmaan. Ja lopuksi vielä kiitän kalatalousvaliokuntaa ja kaikkia esittelijöitä ja olen pahoillani siitä, että puhuin näin pitkään, mutta mietintöjä oli kuitenkin neljä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia komissio jäsen Damanaki. Ja nyt sitten talousarviovali talousasianvaliokunta, kollega Alfonsi. Yksi minuutti. Kiitos puhemies. Budjettivaliokunnan nimissä puhun. Meiltä pyydettiin lausuntoa tästä Euroopan yhteisön ja Komorion liiton välisestä sopimuksesta. Valiokunta katsoi ensinnäkin, että parlamentin äänestys ei ole järkevää, koska sopimus on jo allekirjoitettu. Tässä on hyvin vähän varoja ja se, ei mahdo, se vaikeuttaa sopimuksen toimintaa. Meitä pitäisi myös kuulla ennen näiden sopimusten solmimista. Ensinnäkin sisältöä olisi pitänyt arvioida tarkemmin, jotta voidaan turvata kalakannat, kalavarat ja myöskin pitää varmistaa se, että sopimuksia sovelletaan oikein. Haluamme, että kalatalousvaliokunta järjestää kanssamme pian kokouksen tästä aiheesta. Kiitos. Kiitoksia Alfonsi. Sitten poliittisten ryhmien nimissä puhuvat puhujat. Ensimmäisenä kollega Valjassa kaksi minuuttia. Arvoisa puhemies, tämänpäiväisessä keskustelussa meillä on neljä mietintöä ja ensinnäkin haluaisin kiittää kaikkia esittelijöitä työstä. Kiitän myös Euroopan komissiota yhteistyötä. Nyt hyvin lyhyesti Grelien mietinnöstä. Kyse on kompromissista poliittisten ryhmien välillä ja komission välillä. Ja minä tuin versiota, jonka kalatalousvaliokunnassa hyväksyimme. Lissabonin sopimuksessa 2010 Euroopan tai sen myötä Euroopan komissio sen olisi pitänyt luoda uusi suunnitelma kalakantojen turvaamiseksi, mutta kuitenkin uudistaminen epäonnistui olisi pitänyt saada tämä voimaan jo vuonna 2011, mutta vaikuttaa nyt siltä, että komissio ei onnistu tätä ehdotusta riittävän ajoissa tekemään, eikä ole myöskään varoja, joilla koko sopimus rahoitettaisiin. Kalastus sektorin suhteen meidän täytyy luoda nyt tämä ehdotus Hyvää tässä on se, että uusimpien tietojen mukaan teknisten siirtymätoimenpiteiden eh, osalta komissio antaa osan toimivallastaan jäsenvaltioille. Ja se on todella hyvä, eh, oikea askel hallinnon hajauttamisen suuntaan. Kalastuksessa ollaan hyvin riippuvaisia paikallisista olosuhteista ja näin ollen hallintoa tällä alalla täytyy hajauttaa ja alueellista, jotta paikalliset olosuhteet voidaan huomioida. Meidän pitää hylätä kaikki yritykset yhdenmukaistaa hallintomallia ja meidän täytyy riittävästi huomioida paikalliset olosuhteet, jotta voimme suhta- toimia kaikissa paikoissa paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Kiitoksia. Vaiheessa sitten Rodust kaksi minuuttia. Puhemies, kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Jälleen kerran meillä on kokonainen paketti kalastuspolitiikkaa esityslistalla. Minä koordinaattorina olen iloinen, että meillä on nyt käsillä kaksi asetusta, joissa olemme löytäneet kompromissin neuvoston ja komission kanssa. Nämä ovat Grerien mietintö teknistä siirtymätoimenpiteistä ja Ferreiran mietintö rahoituksesta. Kalastustuotteissa ja komorien kysymyksessä varmasti saamme myös sovun aikaan, vaikkakin Toivoisin, että yhteisessä kalastuspolitiikassa kalastuskumppanuussopimukset saisivat täysin uuden suunnan. Erityisesti Grönlanti-kysymyksessä huolestuttavaa on se, että parlamentin toimivaltuuksia ei ole kunnioitettu. Minulta loppuu kohta kärsivällisyys, kun tämä yhteistyö toimielinten välillä ei yksinkertaisesti tunnu toimivan. Ja jälleen kerran joudun toteamaan, että hallinnon suunnittelukysymys on pystyttävä ratkaisemaan. Vetoan siihen, että Unkari puheenjohtajana hakee aktiivisesti ratkaisua. Se, että neuvostosta ei ole ketään paikalla, osoittaa aika selvästi sen, miten vähän neuvosto todella kunnioittaa parlamenttia. Tämä on minusta aivan uskomatonta. Vielä yksi huomatus Krelien mietinnöstä. Tiedän, että osa kollegoista on turhautuneita, koska heidän tarkistuksiaan ei voi ottaa huomioon. On kuitenkin hyvin valitettava sekin, jos kalastajat joutuvat käyttämään teknistä välineistöä, joka on vanhentunutta. Syypää on neuvosto, joka ei ole saanut aikaiseksi sopua uudesta asetuksesta. Meidän on parlamentissa kannettava vastuuta, jota meille on osoitettu, ja siksi meidän on pidennettävä asetuksen voimassaoloaikaa muuttamatta sen sisältöä. Kiitoksia kollega Rodus. Sitten Gallagher kaksi minuuttia. Uh, thank you, President. Kiitos puhemies. Onnittelen kaikkia esittelijöitä mietinnöistä. Ja koska tässä on aika rajoite, puhun ainoastaan Grelien mietinnöstä. Tämänhetkinen määräys teknisistä säännöistä on ongelmallinen pienille sisävesialuksille sekä rannikkoaluksille, mm, jotka ovat siis pieniä kooltaan. Me emme voi odottaa vaan sitä, että YKP tuottaa meille uusia säännöksiä, kun me odotamme uutta asetusta. Nyt on aika toimia ja vetoan kaikkiin poliittisiin ryhmiin. Realistisia tarkistuksia kannattaa tukea, niitä tullaan esittämään. Nämä pienet alukset, alle 15 metrisiä, ne eivät pysty toimimaan ja hankkimaan elantoaan siitä kalastuksesta ja ne joutuvat menemään vaarallisille vesille 80 kilometriä rannikoilta, jotta he voivat kalastaa siellä, missä äh, Turskan kalastuskielo ei ole mm, voimassa. Meillä käytetään tietyn tyyppisiä mm, kalastusvälineitä äh, pohjoisen rannikoilla. Niitä ei käytä Turskan mm, tai pallaksen kalastukseen. Eli jos nämä tarkistukset menevät läpi, nämä pienetkin alukset pystyvät hankkimaan elantonsa näiltä vesiltä. Emme halua avata eh, keskustelua laajemmin asiasta. Mitä tulee karjukalaan, se on itse asiassa eh, oman maani kalastajien kehittämä laji ja Irlanti sai 67 prosenttia kokonaissallitusta pyynnistä Meillä ei ole mitään viitteitä karjukalaan tämänhetkisessä asetuksessa. Siksi olen tyytyväinen, että kalatalousvaliokunta hyväksyi minun tarkistukseni, että käytetään komission ehdotusta keinona ottaa käyttöön tätä, tämä uusi silmäkoko 32 mm, jotta saadaan uutta lainsäädäntöä, koska sen tekemiseen menee liikaa aikaa. Toivon, että kaikki puheenjohtaja keskeyttää. Kiitoksia kollega Gallagher. Sitten Löviin, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos puhemies, komissaari, kollegat. Kiitän kaikkia esittelijöitä hyvästä työstä. Keskityn tässä kumppanuussopimukseen Komorien liiton kanssa. Miksi me vihreät olemme äänestäneet aina tätä vastaan? Haluaisin yhden arvion tässä esittää. Luen siitä Tämä sopimus, josta nyt mm, pitäisi päättää, vuodesta 1998 Euroopalla on ollut sopimus tämän liiton kanssa. Komorit saavat vuoden 2005 ja 2009 välissä 2,7 miljoonaa euroa. Osa tästä rahasta menee paikallisen kalatalousalan tukemiseen, tutkimukseen ja muuhun. Arvion mukaan Tämä kehitysmaa ei ole kuitenkaan pystynyt kehittämään yhtään ainoa rannikkovalvonta-alusta, yhtään ainoa toimivaa kalastussatamaa ja koko kalastusala on aivan alikehittynyt 2,7 miljoonaa euroa, jotta eurooppalaiset alukset pääsivät alueelle. 65 prosenttia meidän Ähm, maksettavana ja 35 prosenttia tulee näiden alusten omistajilta. Tonnikala-alusten ähm, omistajat ovat saalistaneet, kalastaneet 13,7 miljoonalla eurolla. Se on aika hyvä äh, tulo ja tämä äh, lisäarvo tästä äh, kalastuksesta on tullut Eurooppaan – saali, saalita ei ole lastattu tai purettu Komorien alueelle tai Seychellelle, eikä hyötyä ole mennyt sinne. On hyvä, että ollaan mukana IOTCssä, mutta miten komissio varmistaa, että tämä uusi sopimus täytäntöön pannaan paremmin kuin aikaisemmat. Miten EUn laivasto esimerkiksi tulee rekrytoimaan komorilaisia miehistöjä ja miten tämä todella vaikuttaa myönteisesti kehitykseen komoreilla niin, että nämä kalastusalan kehittämiseen korvamerkityt rahat eivät ole pelkkiä kauniita sanoja, vaan päästään sanoista tekoihin. Kiitos. Kiitoksia Lyvin. Sitten puolitoista minuuttia Grobarczyk. Dziękuję bardzo, przewodniczący, szanowni państwo. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin haluaisin sydämellisesti kiittää kaikkia esittelijöitä kovasta työstä, jota he ovat tehneet mietintöjä laatiessaan. Mietinnöt ovat tärkeä panos, kun pyritään uudistamaan yhteistä kalastuspolitiikkaa. Ei kuitenkaan pidä unohtaa komission ja parlamentin mielipideeroja tässä asiassa liittyen siihen, mitä odotamme kansainvälisiltä sopimuksilta. Ja nyky Euroopan komission nykykäytäntö huomioon ottaen meidän täytyy huomioida Lissabonin sopimus jossa Euroopan parlamentin pitäisi voida osallistua paremmin lainsäädännön laatimiseen. Ja tässä tapauksessa me emme ole saaneet kaikkia tietoja, mikä rajoittaa Euroopan parlamentin roolia. Parlamentin pitäisi kuitenkin voida harjoittaa valvontaa ja parlamentin jäsenten pitäisi myös voida hoitaa omat vastuunsa. Ehdotan, että Euroopan parlamentti todella otetaan paremmin mukaan komission taholta. Ja tällä hetkellä tämä ei ole riittävää. Kiitos. Kiitoksia, Grobarczyk. Sitten Clark, yksi minuutti. Mr. President, after 30 years of destructive... Puhemies, 30 vuoden jälkeen nämä pois heitettävät kalat on otettava huomioon. Kaksi vuotta sitten skotlantilaiset äh, kalastajat halusivat mm, pelastaa tietyn kalalajin, mutta EU jakaakin alueen ähm, äh, ala-alueisiin. Entäs Komorien alue? Kalastajat eivät voi siellä paikallisesti kilpailla EU-alusten kanssa. Miksi olette yllättyneet, että somalilaiset ryhtyvät merirosvoukseen, länsisaharalaiset pyrkivät EU-alueelle, Kanarian saarille ja sielläkin on nähty tämä tilanne aikaisemmin. Pyrkim, tässä epätoivossa pyrkimyksessä monet kuolivat, koska he lähtivät liikkeelle kalastusaluksilla, jotka, ei ole avam, jotka eivät ole merikelpoisia. Ja tähän mielestäni pitäisi saada syyte EUlle. Kiitoksia kollega Clark. Sitten edustaja Dodds, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Komission jäsen yksi esittelijöistä puhui kalastajien epäluottamuksesta yhteistä kalastuspolitiikkaa kohtaan, eikä mikään ihme, sillä YKP nykymuodossaan on tuhonnut laivastomme eikä ole onnistunut elävöittämään kalakantoja. Minun nähdäkseni asia on niin, että sitä pite, mitä pikemmin kalastuspolitiikka palaa jäsenvaltioille, sen parempi. Näin ei luultavasti kuitenkaan käy lähiaikoina, joten esitän joitakin huomioita tässä keskustelussa. Ensinnäkin yhteisen rahoitusväline YKPn toteuttamiseksi – niin kauan kuin EU pystyy sekaantumaan kalastusasioihimme, niin silloin tuo sekaantumisen pitäisi olla kunnolla rahoitettua. Toivomme, että YKPlla olisi asianmukainen rahoitus ja etenkin sidosryhmät, kuten kalastajat, on otettava huomioon, sillä heillä on valtava hallinnollinen taakka ja säädösviidakko riesanaan. Yhä useammin merialan toimijoilta kuulen, että koko ala painii tämän erityisen ongelman parissa. Kiitoksia, kollega Dodds. Sitten muut puhujat. Heistä ensimmäisenä Kadej, kaksi minuuttia. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen kollegat. Ensinnäkin todellinen pyyntö. Parla- parlamentilla on yksi toimipaikka Strasbourg. Minä haluan kiittää kollega Ferreiraa siitä, mitä hän on tehnyt YKPn ja merioikeuden eteen. Olisi voitava mahdollistaa tutkimuksen rahoitus EUn taholta ja on luotava EUn lainsäädäntöä, liittyen tiedonkeruuseen ja hallintaan. Olen hyvin iloinen siitä, että on mahdollista rahoittaa kalastusalan tieteellistä tutkimusta, myöskin vesiviljelyalan tieteellistä tutkimusta. On tutkittava sitä, miten riippuvainen EU on kaupallisesti kolmansien maiden tuonnista – Markkinamme riippuvat 60 prosenttisesti tuon maahantuonnista ja tämä osuus todennäköisesti vain kasvaa jatkossa. On tärkeää siksi tukea eurooppalaisia kalastajiamme, jotta pääsemme eroon eurooppalaisen tuotannon vitsauksista. Ensinnäkin Grelien mietinnöstä. Kiitän esittelijää tässä hyvin arkaluontoisessa asiassa. Meidän on pikaisesti päästävä muuttamaan YKPn uudistuspakettia. Hyväksymme tämän mietinnön huomenna ja siinä voidaan jatkaa kalastusalan teknisiä siirtymätoimenpiteitä. Tällä tavalla me vältämme lainsäädännöllisen tyhjiön kesäkuun 2011 jälkeen. Ja voimme myöskin tehdä syvällisen vaikutusten arvioinnin tämänhetkisistä toimenpiteistä. Kuitenkaan mietintöön ei voitu tehdä tai ei voida tehdä suuria sisällöllisiä muutoksia, koska se vain pitkittäisi tätä prosessia. Lopuksi haluan onnitella Kapula Shantusia ja hänen mietinnöstään ja lisäksi myös Kiitän Fraka Estevesi, kiitos. Kiitoksia kollega Kadek. Sitten kaksi minuuttia Kristensen. Kiitos puhemies. Haluan ensin kiittää kaikkia esittelijöitä heidän tekemästään työstä. Huomenna äänestämme tästä Grönlannin sopimuksesta ja olen toiminut tässä asiassa varjoesittelijänä. Ollaan poistamassa kallista byrokratiaa ja viimeinkin elintarviketurvallisuusvaatimukset saadaan täyttymään. Grönlantilaiset voivat tuoda tuotteitaan markkinoille, sisämarkkinoilla, kun vain poliittiset vaatimukset täyttyvät. Jo nykyisellään Tanskan viranomaiset, terveysviranomaiset tarkastavat näitä tuotteita ensin Grönlannissa ja sitten sen jälkeen, kun ne tuodaan EU-alueelle. Ja tämä kaksinkertainen työ päättyy nyt. Sopimuksesta on siis vain hyötyä, mutta valitettavasti sen aikaansaanti on kestänyt pitkään ja siksi on tärkeää, että parlamentti on selvittänyt oikeusperustan ja toivon, että komissio ja neuvosto kääntyvät parlamentin kannalle. Äänestämme myös Komorien kanssa solmitusta kalastuskumppanussopimuksesta. Minä kannatan kestävää kalastusta, kestäviä kalakantoja, kestävyyttä paikallisväestön kannalta ja kestävyyttä myös niiden osalta, jotka hyödyntävät sopimusta. Komorien sopimus ei kuitenkaan ole niin kestävä kuin toivoisin, sillä siinä ei ole mitään ylärajaa sille, miten paljon unionin alukset saavat kalastaa. Jos tämä 4000, yli 4800 tonnin kiintiö ylittyy, niin sitten maksetaan vain symbolista korvasta sen ylittävältä osalta – ei voi olla niin, että meillä on erilaista kalastuspolitiikkaa eri alueilla omilla vesillämme tai vierailla vesillä. Toivon, että ne rahat, joita maksamme tällaisten kalastuskumppanuussopimusten yhteydessä, todella käytetään paikallisväestön hyväksi. Vielen Dank, Christens. Kiitoksia, kollega Kristensen. Sitten yksi minuutti, kollega Raimes. Puhemies, komissio jäsen Damanaki, hyvät naiset ja herrat. Olen iloinen siitä, että tämä aihe todella viimein hyväksytään parlamentissa ja kiitän esittelijöitä heidän työstään. Neuvoston asetus, joka koskee yhteisön rahoitustoimenpiteitä ja sen muuttaminen on yksi päävälineistä, jota tarvitsemme kalastuspolitiikan toteuttamiseen. Tämä koskee erityisesti kansan, kansainvälistä kalastusta, tietojen keruuta ja tieteellistä tutkimusta. Aivan keskeistä on yhteisen kalastuspolitiikan valvontamekanismit ja niiden täytäntöönpano. Esittelijä on pyrkinyt selittämään sitä, miksi hän toivoo yhteisrahoitusosuuden korottamista 75 prosenttiin. Nykyinen menettely on kuitenkin käytännössä hyväksi havaittu ja siihen ei pidä siksi puuttua. Jo nyt rahoitusta voi hakea todellisen kulutuksen mukaan, joten asia ei ole tarpeen muuttaa. On tärkeää, että asetus tuo nyt tullessaan koherentit oikeudelliset puitteet. Kiitoksia Raimes. Sitten Hudson, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Grelierin mietinnössä annetaan myönnytyksiä komissiolle. Länsi-Skotlannin kalastajit pitävät vaikeana ymmärtää, miksi komissio haluaa poistaa nämä poistetyt kalat, mutta samalla sitten nämä tarkistukset hyväksyy näihin äh, siirtymäsäännöksiin. Tässä laajennetaan teknisiä toimenpiteitä, jotka jo juuri aiheuttavat tätä kalan pois heittämistä mm, esimerkiksi pallaksen osalta. Ja sitten nämä 18 kuukauden väliaikaiset toimenpiteet, joilla ei ole säädelty eh, tätä kalakantoja pois heittämistä. Minä haluaisin, että kaikkia tarkistuksia huomisessa äänestyksessä tuetaan ja toivottavasti nämä menevät läpi. Jos ne hyväksytään, niin toivon, että komissio sitten muuttaa omaa asennettaan ja käyttää tilannetta hyväkseen nyt toimijakseen nyt pois heitetyn kalan välttämiseksi, eikä vaan lupaa toimintaa joskus tulevaisuuteen. Kiitoksia kollega Hudson. Sitten Stevenson yksi Kiitos puhemies komissaari. Esitin tarkistuksen näihin teknisiin toimenpiteisiin, jotta äh, ratkaistaisiin ongelma, johon Ian Hudson juuri viittasi äh, länsi-Skotlannin rannikkoa tämä piinaa. Vaikka haluamme ylläpitää tämän alueen kalakantoja, niin siellä oli tiettyjä saaliin koostumusrajoituksia vuoteen 2009 asti, mutta nämä väliaikaiset säännöt Niitä on pidennetty ainakin vuodeksi saalissopimuksella, jossa on teknisiä määräyksiä 12 kuukautta eteenpäin. Ja taas komissio haluaa pidentää näitä vuoden 2012 loppuun asti, kun laaditaan uutta puitteistoa teknisille määräyksille YKPn uudistuksen puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että väliaikaisesti, eh, väliaikaisesta asetuksesta, jonka tarkoitus oli kestää vuosi, se kestää ainakin kolme vuotta, jonka aina aikana olosuhteet Länsi-Skotlannissa ovat dramaattisesti muuttuneet. Ja siksi hyvä, eh, hyvä eh, tuoretta koljaa joudutaan kippaamaan mereen tonnettain. Kiitoksia Stevenson. Sitten kolme minuuttia. Patrao Neves. Puhemies, komission jäsen, onnittelen neljä esittelijää, mutta keskittyin vain kahteen mietintöön. Vuonna 2008 havaittiin, että todettiin, että tarvitaan siirtymäkauden toimenpiteitä 2010-2011 vuosina. Ja nyt sitten käsiteltävä Grelien mietintö pidentäisi siirtymäkautta 2011 kesäkuuta, kesäkuulle. Siirtymäkaudella on varmistettava, että että kalastuksen säätelypuitteet ovat voimassa ja että kalastustoiminta voi jatkua ja samalla kuitenkin noudattaa kestävää kalastusta. Tietyn tyyppisten kalastusvälineiden käyttö on kielletty ilman vahvaa tieteellistä näyttöä ja tämä ei edistä edu, Tämä ei edusta hyvää ja kestävää kalastusta. Esimerkiksi Portugali on joutunut taloudellisesti ja sosiaalisesti kärsimään tällaista rajoituksista ja se on haavoittanut paikallista kalastajayhteisöä. Minä ja kollegani Capol Santos ja Ferreira olemme esittäneet täysistunnolle ehdotuksen, jonka mukaan tämä ongelma saataisiin poistettua. Sitten nämä yhteisön rahoitustoimenpiteet, jotka liittyvät yhteiseen kalastuspolitiikkaan ja merioikeuteen, eli Ferreiran mietintö. Tämä YKPn osa on tärkein taloudellinen tukiväline kalastukselle, muun muassa kalakantojen tutkinnan ja hallinnan ja tietojen keruun mielessä. Toivon, että täysistunto voi tarjota täyden tukensa esittelijälle ja hänen mietinnelleen. Ja ja näin voidaan tehostaa tietojen keruuta ja lisätietojen hyödyntämistä. Kaikkien Kalastusta koskevien päätösten on perustuttava luotettavaan tieteelliseen näyttöön kalakannoista, kuten mietinnössäkin todetaan. Vielen Kiitoksia, Patraun Neves. Sitten Andrés Parea, kolme minuuttia. Gracias, presidente, eh, señora komissaria. Kiitos puhemies, hyvä komission jäsen. Haluaisin onnitella kaikkia neljää esittelijää heidän tekemästään työstä. Keskityn erityisesti kahteen mietintoon, jotka ovat erityisen tärkeitä. Ensinnäkin sopimus Komorien kanssa. Meillä on nyt tässä uusi kalastussopimus Euroopan unionin ja erään Afrikan edustajan sijaitsevan maan kanssa. 60 prosenttia tämän maan väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella ja tärkeimmät elinkeinot ovat kalastus ja matkailu. Tällä sopimuksella liikakalastetaan tai edistetään liikakalastusta. Tässä luodaan eräänlainen yhteistyökehys jolla pyritään eh, turvaamaan eh, kalakannat, erityisesti tietyt liikkuvat kalakannat, kuten tonnikala. Tässä myöskin pyritään helpottamaan tieteellistä tutkimusta sekä valvontaa mereltä käsin. Pyritään turvaamaan alue lähellä rannikkoa, jotta perinteiset kalastusalueet voivat siellä toimia. Euroopan unionin läsnäolo alueella ja paikallinen työllistäminen ovat myöskin hyvin tärkeitä asioita. On vältettävä se, että kolmansien maiden alueella harjoitettava kalastus ei vaaranna ympäristön suojelua. 75 prosenttia prosenttia kalavaroista on kolmansien maiden saalistamia. On tuettava komoreja, mutta myöskin suojeltava ympäristöä. Grelien mietintö on hyvin tärkeä. Kyse on tärkeistä teknisistä siirtymätoimenpiteistä ja niiden voimassaoloa halutaan nyt jatkaa 2012 vuoden loppuun asti. Jos näin ei tehtäisi, niin kalakantojen hallinta olisi huonoa ja muodostuisi lainsäädännöllinen tyhjiä. Komissiolta pyydetään, komissiota pyydetään hyväksymään tiettyjä ehdotuksia, jotka, joita jäsenvaltiot ovat esittäneet. On puhuttu verkkojen silmäkoosta, on pyritty tietyn, puhuttu tietynlaisista kalastusmenetelmistä. Ja komission on huomioitava se, miten tämä kaikki vaikuttaa väestöön. Kohdissa 8, 9 ja 10. Erityisesti on päästävä eroon ongelmista, jotka liittyvät kalastuksen koskevien säädösten toimeenpanoon. Kiitos. Frau... Kiitoksia Andres Barea, Bilbao Berandika, yksi minuutti. Kiitos puhemies. Minä aion äänestää tämän sopimuksen puolesta, koska se on hyvä EUn alusten kannalta. Tämä hyödyttää enemmän myös paikallisia tahoja kuin aikaisemmat sopimukset. Enemmän paikallista miehistöä on palkattava aluksille. Tärkeää tämä on seuraavien asioiden kannalta. Ensinnäkin tässä pyritään yhteistyöllä edistämään paikallista kehitystä. Toiseksi tällä tavalla edistetään myöskin alueen ihmisoikeuksien kunnioittamista erityisesti hallitusten tahoilta ja lisäksi tällä turvataan perinteisiä kalastusmuotoja paikallisesti. Tällä tavalla komorilaiset voivat hyödyntää omat kalastusalueensa. Lisäksi tällä edistetään kalastuksen kestävyyttä kyseisellä alueella. Tällä luodaan myöskin tieteellisiä yhteistyömekanismeja. Kiitos. Kiitoksia. Bilbao Brandika, sitten kaksi minuuttia. Kelly. Eh, eh, Kiitos puhemies on ilo saada puhua ryhmäni puolesta tästä aiheesta. Epäilemättä tämä on ristiriitainen asia. Se on yksi kimuranteimmista asioista, joita parlamentissa on ollut käsiteltävänä. Ja tämä johtuu siitä sekä kalastuksesta että kalastajista. Se on meille vaikeaa parlamentin jäseninä puhua kaikista näistä asioista. Tämä on teknistä, mutta teemme parhaamme. Mielestäni tästä komissaari antoi aika tasapainoisen arvion. Ja kuten sanoitte, itse pragmaattinen ratkaisu löytyy ja se on tietysti haluttavaa. Euroopan unionille ehkä vielä Grönlannin kannalta vielä tärkeämpää. Tämä maa, joka on täysin riippuvainen EU-markkinoista kalataloutensa osalta ja sen talous perustuu kalastukselle hyvin voimakkaasti. Grönlannista voi sanoa ainakin sen, että kala, joka sieltä tulee, josta puhutaan tässä mietinnössä, on varmasti huippulaatua ja se voidaan jäljittää eh, eh, toisin kuin monet eh, kalat, jotka tulevat ehm, Kaakkois-Aasian valvomattomilta kalalaitoksilta. Tämä on iso alue, jota on käsiteltävä ja erityisesti, koska komissio itse aikaisemmin kyselytunnilla tänään eh, maalaili aika synkkää kuvaa Euroopan kalakannoista ja rannikkoyhteisöistä tulevaisuuteen. Siksi on tarvetta kehittää merkittävää politiikkaa vesiviljelyn alalla Euroopassa osana yhteistä kalastuspolitiikkaa ja sen uudistusta. Mutta tervin kaikkia näitä mietintöjä ja kiitän komission jäsentä edust- puheenvuorostaan täällä. Kelly. Kiitoksia kollega Kelly. Sitten Sanchez Presedo, kolme minuuttia. Kiitos puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Minäkin onnittelen esittelijöitä. Haluaisin puhua Ferreiran mietinnöstä ja Fraga mietinnöstä. Ensinnäkin sanon, että tuen Kapula Santosin mietintöä, joka koskee Komorien liiton ja EUn välistä sopimusta. Ja siinä muistutetaan siitä, että parlamentin on osallistuttava neuvotteluprosessiin aktiivisesti. Tuen myös Grelien mietinnön perussisältöä teknisistä siirtymäpiteistä. Komission on vauhditettava vaikutusten arviointeja ja säädös on saatava voimaan mahdollisimman ajoissa ennen vuotta 2013. Sitten mietintö, asetus 861 merioikeudesta ja kalastusalan rahoituksesta on huomioitava todellisuus yhteisessä kalastuspolitiikassa. Tähän suhtaudun myönteisesti. Mutta se, että päästäisiin kestävään kalastukseen, kalastuspolitiikkaan, jossa huomioidaan kalakantojen todellinen tilanne, se vaatii sitä, että tietoja kerätään ja hallitaan ja myöskin yhteisrahoitusta on nostettava. Sitten Frakan mietintö. Se koskee tiettyjen kalastustuotteiden ja niiden sivutuotteiden tuontia Grönlannista. Säännöt vaikuttavat 95 prosenttiin Grönlannista tuottuihin tuotteisiin. Ja vuonna 2006 tässä oli pelissä 250 miljoonaa euroa. Todellakin vain vaaditaan, että Grönlanti noudattaa EUn sisämarkkinoilla sovellettavia sääntöjä, koska Grönlanti on assosiaatiosopimuksessa. Tässä ei olla yhtä mieltä oikeusperustasta ja näin ollen on hienoa kuulla, että komissio haluaa päästä sopimukseen. Parlamentti tukeutuu oikeudellisten asioiden valiokunnan kantaan ja siihen tukeutuu myöskin kalastus, kalatalousvaliokunta. Toivottavasti Grönlanti saa sen kohtelun, jonka se ansaitsee. Kiitos. Kiitoksia Sanchez Preseros, Sitten Dankila, yksi minuutti. Ședinte, aș dori să felicit toți cei patru raportori pentru munca depusă. Kiitoksia. Haluaisin onnitella kaikkia neljää esittelijää mietinnöistään kalastus lasta. Yhteisön rahoituskehys, jossa toimeenpannaan yhteistä kalastuspolitiikkaa, on merkittävä Euroopan unionin rahoitusväline kalastusalalla ja nämä toimenpiteet pitää sopeuttaa kansalaisten tarpeisiin ottaen huomioon tämän päivän haasteet. Riittävä rahoitus yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamiseen eh, siihen liittyvät ähm, myös alat, kuten tietojen analysointi, hyvä hallintotapa sekä yhteisen kalastuspolitiikan piirin tulevat asiat. Toimenpiteiden on perustuttava tieteellisiin arvioihin ja faktoihin, ähm, esimerkiksi mm, kalakantojen määrään sekä tämänhetkiseen, äh, tämänhetkisiin sääntöihin. Kiitoksia kollega Dankila puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ei ole tullut yhtään puheenvuoropyyntöjä, joten komission jäsen saa heti perään puheenvuoron. näki, olkaa hyvä. To give you some... Kiitos. Minä haluaisin selittää lyhyesti teille hiukan eh, teidän kommenteistanne heränneitä ajatuksia. Mitä tulee kumppanuussopimuksiin, voin sanoa, että nyt pyrimme oman uudistusehdotuksemme myötä varmistamaan kalastussopimusten hyvä täytäntöönpano ja jotta nämä hyödyttäisivät myös paikallisväestöä. Ennen kuin saamme uuden ehdotuksen uuden sukupolven kalastuskumppanuussopimuksista, pyrimme parantamaan tämänhetkistä tilannetta ja toimintaa. Me pyrimme tekemään parhaamme, jotta saisimme täytäntöönpantua hyvin tämän Komorien liiton kanssa tehdyn sopimuksen ja näin auttamaan paikallista väestöä. Mitä tulee ongelmiin, jotka mainittiin, erityisesti parlamenttiin liittyen ja parlamentin mm, saamin tietoihin näistä sopimuksista, niin komissio on antanut kyllä kaiken tiedon myös tämän osittain luokitellun tiedon eh, Euroopan parlamentin jäsenille ja näin teemme ja tulevaisuudessakin. Sitten nämä tekniset toimenpiteet ja Rova Grelien mietintö. Eh, ymmärrän huolenaiheet tämän asian tiimoilta, sillä nythän olemme laittamassa liikkeelle tätä uutta asetusta – meidän piti odottaa ensin uudistuksen täytäntöönpanoa, mutta ymmärrän, että te vetoatte meihin, että ryhdymme toimenpiteisiin, jotta saamme uutta sääntelyä ennen vuoden 2013 loppua. En voi luvata mitään, eh, en halua luvata mitään, voi pitää, lupausta en voi pitää, mutta teemme parhaamme nopeuttaaksemme menettelyä, jotta saisimme uus, uutta sääntelyä alalle ja jotta täytäntöön pantaisiin perusasetusta uudistuksessa niin, että jäsenvaltiot saisivat toimivaltaa liittyen teknisiin toimenpiteisiin. Seuraava aihe, rahoitusasetus sitten toivottavasti voimme eh, suorittaa ensimmäisen käsittelyn tai että tämä menee ensimmäisessä käsittelyssä läpi. Se olisi hyvä tulevaisuuden kannalta Äh, Grönlannin osalta haluaisin sanoa taas kerran, että täällä olemme etsimässä ratkaisua oikeusperustaksi. Komissiolle hyvin tärkeää on se, että jatkamme tästä äh, substanssiasiasta, koska hyvät suhteet Grönlantiin ovat meille elintärkeät. Ja siksi komissio haluaa löytää kompromissin neuvoston kanssa ja edistää tilanteen kehittymistä. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kommissarin Daman. Kiitos komissiaisen Damanaki. Nyt esittelijät saavat sitten loppupuheenvuoronsa ensimmäisenä Kapoule Santos, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies. Käytän vain muutaman sekunnin kommentoidakseni näitä puheenvuoroja – Mehän tiedämme, että kalastuskumppanuussopimuksiin liittyy monenlaisia näkökantoja. Ja kiitän komission jäsentä hänen antamistaan selvityksistä sekä tästä sitoumuksesta, että haluatte tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa ja toivon, että tätä tietä sitten pääsemme myös toimielinten väliseen kompromissiin tässä asiassa. Kiitoksia. Kiitoksia Kapaul Santos. Sitten Ferreira. Kiitos puhemies. Minäkin haluan kiittää niistä kommenteista, joita täällä esitettiin. Ja siitä, että näin myöhäiseenkin aikaan jaksatte olla paikalla keskustelemassa. Rahoitusasiaa koskevassa asetuksessa tekemämme tarkistukset eivät vaaranna alkuperäisiä tarkoituksia, vaan niiden avulla konsensusta on mahdollista viedä vielä hiukan pidemmälle. Arvostan kollegojen tekemiä kommentteja ja ehdotuksia. Kuten osa teistä totesi, niin tarkistusten hyväksymättä jättäminen olisi käsittämätöntä ja epäjohdonmukaista EU:ssa joka toisaalta haluaa vahvempaa osallistumista ja korostaa asian tärkeyttä, mutta toisaalta sitten ei kuitenkaan osoita tarvittavaa rahoitusta kyseisen tärkeän toiminnan toteuttamiseen. Teknistä siirtymäkautta ja sen toimenpiteitä koskevassa mietinnössä minun ja kahden mun kollegan jättämäni, jättämä tarkistus koskee tilannetta, jossa ei ole tieteellisiä todisteita toiminnasta, joka syrjii Portugalin kalastuslaivastoa. Ja rajoittaa käytettäviä pyyntivälineitä. Esimerkiksi valkoturskaa kalastetaan kestävällä tavalla, eikä tämä eikä tämä tarkistus vaaranna sitä tilannetta, sitä vastaan sillä olisi vakavia taloudellisia ja sosiaalisia seurauksia. Irlantilais- ja skotlantilaiskollegatkin käyttivät täällä saman suuntaan meneviä puheenvuoroja. Kiitoksia. Ferreira. Kiitoksia Ferreira. Sitten edustaja kaksi minuuttia. Puhemies, yritän nyt puhua hitaammin, lupaan sen. Kiitän kollegoita tuesta tälle mietinnölle. Sehän heijastelee niitä keskusteluja, joita kalatalousvaliokunnassa käytiin. Kiitän komission jäsentä siitä, että hän tukee tarkistusta, joka koskee karjukalaa koskevan silmäkokoluokan suurentamista. On tiettyjä teknisiä joita sen vaikutusarviointeja ei ole vielä tehty paikallisten olosuhteiden mukaisesti. On myös toimenpiteitä, jotka liittyvät toisiinsa ja joita ei ole arvioitu. Toistan sen, mitä monet täällä ovat tänään sanonut ja kehotan komissiota kiireellisesti tekemään arvioinnit ja antamaan uudet ehdotukset samanaikaisesti yhteisen kalastuspolitiikan uudistamisen aikaan eikä uudistamisen päätteeksi. Kiitän siitä, että te haluatte nopeuttaa ehdotuksen laadintaa ja ehdotan myöskin, että toimielimet tekevät yhteistyötä kalatalousalan toimijoiden kanssa. Mielestäni tämä on ehto sille, että YKP uudistaminen onnistuu tasapainoisesti, jotta kalastustoiminta voi jatkua sekä kansalaisten että kalastajien eduksi. Kiitos. Kiitoksia, Helje. Ja viimeisenä puhujana tässä kes- keskustelussa kalatalousvaliokunnan puheenjohtaja Fraga Steves. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää erityisesti komission jäsentä vastauksesta kysymykseeni. Hän oli suostuvainen tukemaan oikeusperustan muuttamista ja toivottavasti myöskin neuvosto seuraa komission jäsenen viitoittamalla tiellä. Minä mietiskelin sitä, voisiko huomenna pyytää, että että tätä asiaa käsitellään vielä uudestaan valiokunnassa ennen lopullista äänestystä, mutta mietin hieman tätä senkin kannalta, että voiko tätä asiaa vielä viivyttää. Tämä asiahan on sekä Grönlannin että EUn kannalta suotuisa. Tätähän ei missään tapauksessa pitäisi enää liikaa viivyttää. Kalatalousvaliokunnalla on mielestäni aivan oikeutettuja odotuksia ja toivon, että pääsemme eh, sopimukseen, koska kyse ei ole sisällöllisestä ongelmasta, vaan tämä kysymys koskee vain oikeusperustaa. Olen tyytyväinen siihen, että me olemme nyt päässeet jo tähän vaiheeseen ilman, että joutuisimme kääntymään tuomioistuimen puoleen. Ja me annamme eh, lausuntomme huomenna ja toivomme, että neuvosto heti käsittelee tätä asiaa. Ja korostan vielä sitä, että parlamentti pitää tätä ensimmäisenä käsittelynä. Kiitän vielä kerran komission jäsentä yhteistyöhalukkuudesta tässä asiassa. Kiitän myös kollegoita, jotka ovat osallistuneet tähän työhön ja tukeneet mietintöäni. Ja voin vain sanoa enää, että toivon neuvoston vastaavan odotuksiimme myönteisesti. Odotuksemme ovat oikeutettuja ja myöskin oikeudellinen valiokunta sekä oikeusyksikkö niitä kannattaa. Kiitos. Kiitoksia Fraga Steves. Keskustelu neljästä kalastusaiheesta mietinnöstä on päättynyt ja kaikista neljästä mietinnöstä äänestetään huomenna kello 12. Hyvät kollegat, istunto jatkuu huomenna kello yhdeksän alkaen ja loppuu kello yhdeksän illalla. Esityslista on julkistettu ja se on saatavana Euroopan parlamentin